possiamo cominciare? Voimmeko aloittaa istunnon? Sillä ilmoitan tässä, että tämä kokous kuvataan ja se välitetään netin kautta. Esityslistan hyväksyminen, tämäkin on ihan tavanomaista. Se on jaettu teille 11. maaliskuuta ja sovimme ylimääräisessä kokouksessamme 14. Äh, maaliskuuta, että äänestys Janakuun mietinnössä järjestetään huomenna äh, äänestysaikaan, ellei sitten koordinaattorien kokouksessa päätetä toisin. Halusiko kollega Duff sanoa jotakin? Edustaja Duff. Um. Niin, puheenjohtaja, niin kuin sanoitte, Meillä oli ylimääräinen kokous. Ja todellakin kaikessa mielessä kyse oli ylimääräisestä kokouksesta. Oma näkemykseni on sellainen, että Janakuun mietintö ei ole vielä riittävän kypsässä vaiheessa – niin, että sitä äänestettäisiin ja olisi näin ollen varovaisempaa lykätä sitä. Lykkäisimme sitä johonkin tulevaan ajankohtaan. In uh... Kiitoksia todellakin edustaja Duff. Minä sanoin, että eh, se oli suunniteltu huomiseksi, eh, mutta koskapa siitä keskusteltiin viime kokouksessa. Päätimme, että koordinaattorin kokouksessa huomenna aamulla kello yhdeksän päättäisimme, pidämmekö kiinni tästä esityslistasta vai lykkäämmekö tätä äänestystä. Eli kuulemme huomenna koordinaattoreita, vaikka tekin nyt tässä sanoitte kantanne. Could. Uh... Mehän voisimme lykätä päätöstä äänestyksen lykkäämisestä aina huomisen saakka. Näin tilanne olisi avoimempi ja selkeämpi, jos asia hoidettaisiin nyt. No, minusta on kuitenkin parempi päättää. Siis viime kokouksessa me päätimme, että tämä asetetaan esityslistalle, joten meidän tulisi odottaa huomisaamua, jolloin voimme keskustella kunnan puheen johtajistosta enemmän paikalla. Ja Messerschmitt. The coordinator, uh, the... No jos nyt uh, muistetaan viime viikon uh, varjokokous ja se, että rouva Chanaku ei ole nyt paikalla itsekään, mielestäni soveliainta olisi ihan niin kuin DAF totesi tehdä päätös. Nyt tämä on kyllä hyvin kaoottinen koko prosessi ollut, koska emme nyt tästä keskustele niin en tiedä, voidaanko huomenna tehdä yhtään sen selkeämpää päätöstä. Mielestäni parempi olisi lykätä tätä, ei nyt loputtomiin, mutta ainakin siihen asti, että esittelijän kanta on selvempi ja että varjoesittelijöiden kanssa on saatu selvempi tilanne aika. Edustaja Schöp. Thank you, Chair. Uh, I'm not... Kiitos puheenjohtaja. Minä en välttämättä ole puolesta enkä vastaan. Ainut epäilykseni on sellainen, että meitä on niin kovin vähän paikalla – en tiedä, onko meillä edes päätösvaltaa, en lähde sitä kiistämäänkään, mutta olisi aika lailla kummallista ihan näin avoimuuden näkökulmasta, kun ajatellaan koko valiokuntaa. Tämä on vain epäilyksen poikani omassa mielessäni. No kohta annan puheenvuoron myös kollega Hefnerille, mutta minä nyt totean erään tosi seikan. Muistatteko, että keskustelussa, jota kävimme tästä kohdasta viimeisessä kokouksessamme, syy mille, minkä takia ajattelimme ylipäätänsä järjestää tämän ylimääräisen kokouksen. Oli se, että me mietimme pitkään, että käsittelemmekö tämä keskiviikko-iltapäivänä, mutta se ei ollut mahdollista. Sitten torstaina valiokunta päätti toisin. Kaikki tämä johtuu siitä, että kollega Janaku, joka on esittelijä, sanoi alun perin, että hän ei voisi olla tiistai-aamuna paikalla kun valiokunta sitten kuitenkin päätti jättää tämän esityslistalle tiistai-aamuksi, edustaja Jannaku varmisti, että hän sitten muuttaisi muita sitoumuksia, niin että hän voisi olla tiistai-aamuna paikalla. Nyt, jos päätämme tätä, tästä nyt, kun esittelijä on kuitenkin muuttanut aikataulua, voidaanko se olla paikalla, se ei olisi mielestäni hyvä. Mikään ei muuta tilannetta, jos päätämme asian huomioon huomenna koordinaattorien kokouksessa. Joten minun mielipiteeni on tämä, mutta ensin haluaisin antaa puheenvuoron edustaja Hefnerille, joka sitä on pyytänyt. Kiitos puheenjohtaja. Olet aivan varmasti oikeassa siinä, että tällaisessa kannanotossa tai päätöksessä tulee ottaa huomioon eri puolia asiaan liittyen, eikä tämä aina ihan helppoa ole. Täytyy ottaa huomioon myös Rova Channa, kun esittelijämme oma aikataulu. Toteaisin kuitenkin omasta ja ryhmäni puolesta, että vieläkin tärkeämpää kuin henkilökohtaiset aikataulupäätökset yksittäisten jäsenten kohdalla on tärkeää, tärkeämpää se, onko valiokunta parlamentaarisena elimenä kykeneväinen tekemään päätöksen vai ei. Ja mehän viime viikolla jo totesimme, että meidän on kunnolla tällainen päätös todella perusteltava ja pohjustettava. Meidän täytyy vielä käydä sisältökeskustelua kompromissitarkistusten suhteen muun muassa. Viime viikollakin puhuttiin vain menettelytavasta eikä itse sisällöstä. Tästä syystä tämä valiokuntahan jatkuvasti kohtaa sellaisen tilanteen, ettei näistä yksittäisistä kysymyksistä, substanssikysymyksistä ehditä keskustelemaan esittelijän kanssa kunnolla. Olen hyvin iloinen, jos Janaku on huomenna paikalla ja saamme tuota sisältökeskustelua käytyä. Ei, emmehän me nyt voi toimittaa äänestystä ennen kuin tämä mm, perustavanlaatuinen keskustelu on käyty. Minun mielestäni äänestys huomenna olisi aivan liian varhainen, mutta olisi todella hyvä, jos voitaisiin käydä sisältökeskustelua huomenna. Haluaisiko edustaja Duff sanoa vielä jotain? kuitenkin minun ehdotukseni on, jotta ei hukattaisi aikaan, ei ole se, että äänestetään. Tämä on vain menettelytapa. Minäkin olen sitä mieltä, että on parempi, ettemme äänestä, jos emme ole riittävästi asiasta keskustellut. Jos ryhmät ovat sitä mieltä, että me olemme riittävästi keskustelleet, niin on aivan oikein, että lykätään äänestystä. Mutta mielestäni ei ole tarpeen, että päätämme tästä nyt. Voimme päättää siitä huomen aamulla. Tämä on minun kantani. Minä siis vastustan sitä, että päätämme nyt kyllä, minä kannatan sitä, että lykkäämme tätä, mutta ei päätetä sitä nyt. Chairman, with uh, respect. Puheenjohtaja, kaikilla kunnioituksella ryhmien pitäisi pystyä valmistautumaan näin monimutkaiseen äänestykseen asianmukaisesti. Suoraan sanottuna minusta Meillä ei ole aikaa ja mahdollisuuksia valmistautua. Tarkistuksia on 400. Kompromissit eivät ole varsinaisesti kompromisseja ollenkaan, vaan ovat heikkoja ja kaoottisia muotoilultaan. Ja olen pahoillani, jos esittelijä on nyt joutunut omaa lento reititystään muuttamaan tämän takia. Kenties hänen voitaisiin olla yhteydessä puhelimitse ja selittää tilanne hänelle. Tämän valiokunnan integriteetti on vaarassa. Puheenjohtajana toivoisin, että te puolustaisitte meidän tekemämme työn laatua. Yes, I, I'm in favor of deferring the vote. Uh... Niin minä puolustan tämän äänestyksen lykkäämistä, koska torstaina kävi ilmi, että on jotakin eh, epävarmuutta edustaja Jannakuun eh, mielessä liittyen näihin syrjintälausekkeisiin. Hän sanoi yhden asian alussa ja jotain täysin ristiriitaista lopussa. En nyt sano sen enempää, mutta tämä on nyt syy mielestäni sille, että tätä pitäisi lykätä. No, no hyvä, päätetään tämä asia. Minun mielipiteeni on se, ja me voimme tietenkin äänestää tästä vaikka täällä on vain kolmas osa jäseniä paikalla, e, ei ole se, että äänestetään. Minä en pyydä teitä äänestämään huomenna. Minä pyydän, että huomenna koordinaattorien kokouksessa äänestetään siitä, lykätäänkö vai eikö lykätä tätä. Jos meidän täytyy päättää tästä olen samaa mieltä kollega Schöpflin kanssa. En minä kannata enkä vastusta tätä lykkäystä, vaikka Ymmärrän kyllä tämän argumentin, että ei ole riittävästi keskustelu. Se on vakavasti otettava argumentti, joka on otettava huomioon. Miksi meidän täytyy nyt ihan väenväkisin nyt päättää, eikä huomenna aamulla? Well, I'm sorry, Chair, I'll be very... Olen pahoillani puheenjohtaja ihan lyhyesti. Minä olen samaa mieltä siitä, että pitäisi tehdä päätös nyt, koska nyt me olemme juuri tällä hetkellä keskustelemassa esityslistasta, tämän kokouksen esityslistasta, ja nyt meidän pitäisi sopia siitä, että onko esityslistalla tuo huominen äänestys. Ja jos me lykkäämme tämän päätöksen huomiseen, meidän on täysin mahdotonta toimittaa äänestys sitten huomenna, koska niin lyhyellä varoitusajalla äh, meidän on täysin mahdoton tehdä hyvin kattavia sopimuksia ja päätöksiä kompromisseiksi. Eli nyt on oikea hetki tehdä päätös, kun kerran esityslistasta puhutaan, joten olen ihan samaa mieltä siitä, että poistetaan kohta yhdeksän. Ehkä voimme käydä keskustelua ja ehkä rouvaa Chanaku voi selittää meille näitä, näitä kohtia, joista vielä on epävarmuutta. Ebenfalls nur ganz kurz. Ihan lyhyesti. Jos tämä nyt on niin selkeä kuin miltä se täällä mielestäni kuulostaa, niin eihän tässä edes yksinomaan suojella valiokuntamme päätöksenteon laatua, vaan kyse on myös ihan kohteliaisuudesta esittelijä Channakuuta kohtaan, joka sitten voi tehdä päätöksen. Ymmärsin, että hänellä oli siis joku tärkeä tapaaminen Eh, ja tämä vaikuttaa hänen eh, matkustukseensa paikalle tai olla tulematta, niin eh, tänään meidän täytyisi tästä päätös tehdä. Una. No, tässä kaksi asiaa. Yksi on se, että sanomme, äänestämme heti, ei tietenkään sisällöstä, vaan siitä, että poistetaan esityslistalta tämä kohta, joka koskee puolueita ja poliittisia säätiöitä. Toinen ajatus on se, että ei päätetä nyt tästä asiasta, vaan huomen aamulla, kuka kannattaa, äänestetään tästä, äänestetään siitä, että poistetaanko heti esityslistalta kohta yhdeksän vai ei. Kuka kannattaa sitä, että heti otetaan pois esityslistalta tämä asia. Ja sitten sitä ei huomenna enää keskustella. Kollega Hefner. Siis minä halusin, ettei äänestetä. Keskustelun pidän toki mahdollisena siinä tapauksessa, että esittelijä on paikalla. Vabbè, quindi mi pare che c'è la maggioranza, inutile stare... No, ilmeisesti on eh, enemmistö, joten... Mutta minä kuitenkin pidän omasta kannastani kiinni. Minä olisin halunnut päättää tästä huomenna aamulla. Kuka kannattaa tätä kantaa? Pelkästään puheenjohtaja. Kuka kannattaa sitä, että keskustellaan huomenna siitä, lykätäänkö vai ei lykätä? No, meitä on vähemmistö. No, minä toistan. Minä äänestin tyhjää puheenjohtaja. Joka tapauksessa voitti se puoli, joka halusi poistaa tämän asian esityslistalta. Hyvä on. Sitten toinen asia on se, että varapuheenjohtajalle Grip olisi halunnut, että keskustellaan huomenna Euroopan unionin toimielinten kotipaikan sijainnista kello 10. Mutta tällä hetkellä e, meidän ei pitäisi päättää tätäkään, vaan huomenna koordinaattorin kokouksessa päätämme. Hyvä, olemme samaa mieltä tästä asiasta. Mitä sitten tulee esityslistan kohtiin 6 ja 9, jotka liittyvät työjärjestyksen 156 ja 161 artikloihin, niin asiakirja ei ole vielä valmis. Ja siksi emme voi keskustella näistä asioista, eli nämä lykätään johonkin seuraavaan kokoukseen. Näin olemme hyväksyneet esityslistan näin muutettuna. ainoa asia, joka koskee vielä tätä Janakun mietinnöttä. Hänelle pitäisi nyt varmaan puhelimitse kertoa tästä. No jos tietenkin keskustelemme asiasta, niin sitten on hyvä, että hän on paikalla. Hyvä on. No, katsotaan. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset valiokunnan Ähm, kokouskalenteri vuodelle 2013. Löytyy asiakirjoista, ne se hyväksyttiin 14 äh, lokakuuta äh, ylimääräisessä kokouksessa. Kuten yleensäkin se löytyy teidän asiakirjoistanne. Ja löydätte kohdasta kaksi myös palveluyksiköiden tekemän asiakirjan, joka liittyy ratifiointiprosessiin eri jäsenvaltioissa liittyen näihin eri sopimuksiin, siis taloushallintoon ja myöskin Kroatian liittymiseen. Nyt voimme mennä sitten seuraavaan kohtaan, nimittäin pöytäkirjojen hyväksymiseen. Eli jos kukaan ei vastusta näitä pöytäkirjoja 17.18. joulukuuta 21. 22. tammikuuta 2013, niin sitten ne on hyväksytty. Ja sitten voimmekin mennä seuraavaan kohtaan esityslistalla, joka paikalle on kutsuttu edustaja Jensen, joka on budjettivaliokunnan esittelijä vuoden 2014 talousarviolle. Ja meidän valiokuntamme valmistelija on edustaja Messerschmidt. Meillä ei ole toimivaltuuksia vaikuttaa suuresti budjettiin. Kuitenkin on aivan oikein, että voimme sanoa mielipiteemme, joten nyt pyytäisimme, että edustaja Jensen, jota kiitämme paikalla olosta, mm, kertomaan meille tästä budjetista ja sitten kollega Messerschmidt voi kommentoida ja jäsenet sen jälkeen. Olkaa hyvä. Very much and uh, thank you for letting me come here today. Kiitoksia kovasti, että sain kutsun tulla paikalle. Käyn kaikissa erityisvaliokunnissa. Luonnollisesti osa valiokunnista vastaa lukuisammista budjettikohdista kuin taas jotkut toiset, mutta on tärkeää, että tätä vuoropuhelua käydään ennen budjettineuvotteluja. Viime viikolla äänestimme budjetin 2014 suuntaviivoista ja myös monivuotista rahoituskehystä koskevasta päätöslauselmasta. Totta kai suuntaviivat heijastelevat sitä, että elämme epävarmoja aikoja. Meillä ei ole vielä monivuotista rahoituskehyssopimusta, eli me emme tiedä minkälaisissa kehyksissä toimimme. Meillä ei ole vielä lainsäädäntö vaihetta tiedossamme, eli epävarmuustekijöitä on aika lailla paljon sen suhteen, miten budjetissa 2014 toimitaan. Suunta viivoihin liittyy myös toistuva keskustelu budjetin maksumäärärahoista. Emme halua, että 2014 käy niin, että on paljon maksamattomia maksuja vuosilta 2012 ja 2013 vaan tämä ongelma on ratkaistava tämän vuoden aikana ja toivottavasti vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Menettelytavasta voin todeta, että huomenna käydään ensimmäinen kolmikantaneuvottelu puheenjohtajavaltion, Irlannin kanssa ja parlamentin valtuuskunnan ja komission kesken. Tarkoitus on selvittää, miten budjettikeskustelu etenisi valiokuntaa kiinnostanee, että budjettineuvotteluissa neuvosto ei ole oikein ymmärtänyt, että meillä on Lissabonin sopimus. He neuvottelevat ikään kuin elettäisiin vielä vanhoja aikoja, kun elettiin pakollisten ja ei-pakollisten menojen maailmassa ja parlamentilla ei ollut minkälaista sananvaltaa maatalousmenoihin ja muihin. Ja sitten näihin ei-pakollisiin menoihin parlamentilla toki oli vaikutusmahdollisuus. Neuvosto näyttää elävän vielä tässä vanhassa maailmassa. Silloin oli sovittava vain tietyistä asioista ja parlamentin hoiti, parlamentti hoiti sitten loput. Lissabonin ajatuksena taas on se, että me olemme tasa-arvoisia toimijoita ja meidän pitäisi neuvotella todella yksityiskohtaisista kohdista ja katsoa, mikä on tärkeää ja mikä vähemmän tärkeää. Näissä oloissa täytyy toimia niin, että puheenjohtajavaltiot Irlanti ja Liettua todella toteuttaisivat hyvää toimintatapaa. Neuvotteluissa olemme olleet hyvin lähellä neuvottelujen katkeamista ja näitä 12 osia. Neuvosto ei ollut valmis neuvottelemaan. Aivan vasta viime metreillä oltiin valmiita neuvotteluihin, eli 21 päivän puitteissa – eikä neuvosto ollut valmis menemään yksityiskohtiin. Paljon olisi sanottavaa siitä, miten tässä tulisi edetä niin, että päästäisiin järkevämpään asioiden käsittelyyn. Tämän yleisen ilmapiirin lisäksi tätä valiokuntaa varmaankin kiinnostaa, kiinnostavat tietyt kansalaisuuteen liittyvät ohjelmat. Näen esityslistalta, että te muun muassa keskustelette poliittisten puolueiden tukemisesta. Myös hallintokulut lienevät kiinnostavia. Mehän emme ole vielä tehneet päätöstä, vaikkakin parlamentti on toistuvasti kysynyt komissiolta ja neuvostolta, mitä Euroopan neuvosto oikeastaan päätti. Emme ole saaneet täsmällistä vastausta mutta voi olla, että tässä hallintokuluissa tilanne on varsin tiukka. Kuitenkin asioiden on hoiduttava. Ja rakenteellisten kysymysten lisäksi voi olla sitten vaikeaa toimia niin, että todella varat riittävät. Valiokuntaa ja myös budjettivaliokuntaa varmasti kiinnostavat hallintomenot ja se, ovatko ne realistisella tasolla. Olen tullut teidän vieraksenne kuuntelemaan näkemyksiänne ja totta kai olemme jatkuvasti yhteydessä, kun budjettimenettely tässä etenee. Tämänhetkinen tilannehan on se, että parlamentilla on hyvä mahdollisuus tehdä työtä budjettivaliokunnan ja erikoisvaliokuntien kesken. Eli meillä on aika hyvä tilanne. Olemme valmistautuneita neuvotteluihin, jotka etenevät kohta kohdalta. Kiitos puheenjohtaja. Grazie. Allora darei... Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron kollega Messerschmittille. Kiitos puheenjohtaja, kiitos Rova Jensen siitä, että tulitte viraksemme ja kerroitte meille menettelytavoista ja omista prioriteeteistanne. Tämä on erittäin hyödyllistä ja näin ollen olemme kiitollisia vierailustanne. Ennen kaikkea AFKOlle 2014 on tärkeä vuosi, koska se on vaalivuosi. Ensimmäistä kertaa meillä valiokuntana on mahdollisuus keskustella näistä prioriteeteista. Puhun nyt lähinnä omasta puolestani, mutta varmaan täällä ollaan yhtä mieltä siitä, että nämä seuraavat ovat tärkeitä prioriteetteja. Tässä näitä on ehkä kolme, neljä asiaa, jotka nostaisin esiin. Ennen kaikkea Mm, meillä on tämä eurooppalainen kansalaisaloite, jota kaikki pidämme varmasti tärkeänä demokratian vahvistamisen välineenä, jonka Lissabonin sopimus toi mukanaan. Ja on tärkeää, että tulevina vuosina sen rahoitus on kunnossa, niin että näitä välineitä, jotka ovat kansalaisille tai kansalaisia unionin lähentäviä, voidaan toteuttaa ihan kun ajatellaan Euroopan kansalaisuuden operationaalista puolta, mutta myös tätä viestintäpuolta. Tämä väline on siis tärkeä ja sen rahoituksen on oltava kunnossa. Toinen asia, rova esittelijä, poliittiset puolueet, joka on käynnissä oleva keskustelu valiokunnassamme ja tärkeä sellainen ainakin omalta osaltani voin todeta ja varmaan valiokuntakin on tätä mieltä, että on tärkeää vahvistaa suhteellisuutta, mitä tulee poliittisten puolueiden rahoitukseen. On esitetty syytöksiä syrjinnästä. Tällaista keskustelua on kuultu ja tämä ei tietenkään ole missään nimessä hyväksyttävä ja asia on hoidettava. Ensimmäisessä mietintöluonnoksessa ainakin tähän viittaan. Ja sitten muistuttaisin, että kun kerran kyseessä on kansalaisten teemavuosi, se on kolmas prioriteetti, niin haluaisimme sen sitten arvioida. Aina silloin tällöinhän tällaisia vuosia on ja kun sitten vuosi 2014 käynnistyy, kansalaisuuden teemavuosi on juuri päättynyt ja sitä olisi mielestämme tärkeää arvioida. Eli miten tällaiset aloitteet toimivat, miten nämä teemavuodet toimivat. Usein niistä puhutaan paljonkin etukäteen, mutta tällaista loppuarviointia harvoin toteutetaan. Se olisi mielestäni kiinnostavaa ja tärkeää asia hoitaa vuonna 2014. Ja sitten viimeinen asia, olen täysin samaa mieltä kanssanne hallintomenoista. En ole ihan varma siitä, että ole, ovatko poliittiset ryhmät täällä asiasta samanmielisiä, mutta se tietenkin tulee sitten ilmi varjoesittelijöiden kokouksissa, eli että hyväksymmekö me neuvoston kevennetyt kustannukset tai menojen kevennykset. Ja sitten viimeinen asia on avoimuuden periaate. Perinteisesti hän erityisesti, kun puhutaan talousarviomenettelyistä neuvostossa, Äh, ei ole kovinkaan äh, avoimesti asioita käsitelty, esimerkiksi vuosittaista äh, vuosittaisia kulukorvauksia, mitä tulee mm, matkoihin ja niin edelleen. Ja kyllä parlamentin varmasti tulee ajaa veronmaksajien rahojen säästävästä ja mahdollisimman avointa läpinäkyvää käyttöä joten tämäkin on tärkeä asia. Nämä ovat todella näitä minun mielipiteitäni, minun prioriteettejani ja näistä toki tulemme keskustelemaan sitten kollegojen kanssa. Olen kyllä aika varma siitä, että saamme aikaan ennen teidän asettamanne määräaikaa toukokuussa sopimuksen tässä valiokunnassa. Kiitos puheenjohtaja. Messerschmitt edessä. Kiitoksia edustaja Messerschmidt ja seuraavaksi edustaja Duff. Um, chairman puheenjohtaja. Mielestäni on erittäin tärkeää, että parlamentti osoittaa selvästi kantansa tänä vuonna, kun emme siinä onnistuneet viime vuonna, että Lissabonin sopimus on nyt voimassa ja että vuosittaisen budjetin käytänteen ja menettelytavat on pantava täysin täytäntöön. Minä olen sitä mieltä, että Irlannin puheenjohtajavaltio pystyy siihen ei vain siksi, että se on vienyt läpi eh, kaksi eh, kansanäänestystä tuosta sopimuksesta ja sen tulisi ymmärtää se täysin. Ja voisitte ehkä muistuttaa heitä siitä. Sanoisin myös, että jos käy niin, että se ei ole mahdollista, että parlamentti saa vietyä läpi etunsa ja oikeutensa. Lissabonin sopimuksen mukaisesti budjettimenettelyssä meidän tulisi harkita vetoomusta tuomioistuimeen, koska tämä on ennakkotapaus. Ja olen vakuuttunut siitä, että tuomioistuin tukisi meitä, eikä neuvostoa, jos sopimuksia on rikottu. Sitten asiasisällöstä. Kuten edustaja Messerschmidt sanoi, tämä on erittäin tärkeä vuosi. Meidän tulee kampanjoida komissiossa ja parlamentissa ja poliittisissa puolueissamme sen puolesta, että saadaan suurempaa vaalivilkkautta, jos emme onnistu siinä, niin sitten me olemme kaikki sylpäitä. siihen, että vaaliin osallistuminen heikkenee ensi vuonna. Ja kun elämme nyt kriittisiä aikoja Euroopan unionille, niin me emme saisi alliarvioida, kuinka tärkeää on että meillä on vahva, hyvin laadittu kampanja, jolla tiedotetaan ja kannustetaan äänestäjiä, joten olemme kiitollisia kaikesta avustanne. En näe täällä muita puheenvuoropyyntöjä. Ah, Hefner, olkaa hyvä. Eh, Aivan lyhyesti. Meillähän ei vielä mitään konkreettista ole edessämme, jonka pohjalta päätöksiä tehtäisiin ja keskustelu on nyt vasta käynnistymässä ylipäätään. Ja suuret päätökset hän eivät tapahdu tässä valiokunnassa, vaan muualla. Siksi ihan lyhyesti. Meidän tulee hyvin tarkasti parlamenttina ja budjetti vastuuta kantavana toimielimenä huolehtia siitä, että molemmat puolet asiaa toimivat. Se, mihin äh, Messerschmitt viittasi, se, että olemme veronmaksajien rahojen suhteen säästäväisiä ja teemme avoimesti ja läpinäkyvästi selväksi, että paitsi että odotamme tätä muilta, teemme näin myös samoin itse. Samalla kuitenkin meidän täytyy huolehtia siitä, että Euroopan unionilla on tarvittava riittävät eh, määrärahat eh, kriisiaikoina kunnollisen politiikan ajamiseksi. Tämä on hyvin vaikea tehtävä. Minä toivon, että hyvällä tahdolla asia saadaan ratkaistua paitsi tässä valiokunnassa myös eh, ja siltä pieneltä osin budjettia, josta me olemme täällä vastuussa, mutta pidän todella tärkeänä sitä, että tähän astiset ponnistelut todella arvioidaan, erityisesti se, mihin Messerschmitt Schmidt viittasi, esimerkiksi tämä kansalaisaloite, tulisi arvioida sitä, mitä tähän mennessä on saatu aikaan, mutta todella myös tämä viestintälinja ja viestintämenetelmät, joita ylipäätään meillä on. Joskus syntyy sellainen vaikutelma, että aina emme Eh, viesti ihan maaliin. Mutta tämä on tietenkin asia, jota meidän täytyy seurata jatkuvasti ja varmasti oma päätöksentekoammekin helpottaa se, että meillä on paremmat eh, arvioinnit päätöksenteon pohjalla. Ja lopuksi toteaisin vielä, että on eh, ehdottoman tärkeää, että me parlamenttina ja koko Euroopan unioni tulevaisuudessa saa omat varat, omia tuloja, omat verovarat joiden pohjalta se voi rahoittaa oman talousarvionsa. Tämä on mielestäni yksi aihe, joka tekee välttämättömäksi eurooppalaisen valmistelukunnan koolle kutsumisen. Se on saatava esityslistalle. Tätä älkäämme unohtako. Kiitos. Honorable Brons. Edustaja Brons. Yes, one of my researchers provided me... Yksi Mm, taustakartoittajani on toimittanut minulle tietoja. En kyllä tiedä, mistä nämä kaikki tiedot ovat peräisin, mutta tämä ei ole oikein selvää. Jos parlamentti ei ole antanut suostumustaan uudelle MFF-asetukselle, niin sitten pitäisi ensin tehdä 2014 budjettiluonnos komission ehdotusten pohjalta ja sitten todetaan, että viime vuoden kattojen noudattaminen MFF osalta, jos ei ole sopimusta äh, astu voimaan. Ja sitten todetaan, että tämä tarkoittaa 2013 kattojen jatkoa. Ja tässä sitten noudatetaan kahden prosentin kiinteää deflaattoria. En tiedä, onko tämä nyt käännetty albanian kielelle ja takaisin sitten englantiin. Tämä ei oikein auennut minulle. Vorrei dire anch'io qualche cosa prima di dare la parola Minäkin haluaisin sanoa vielä sanasen ennen kuin annan eh, edustaja Jensenille puheenvuoron. Pidän eh, hyvänä sitä, mitä kollega Duff sanoi, että täytyy korostaa eh, sitä, kuinka tärkeät seuraavat vaalit ovat tulevan unionin integraation kannalta. Ja mm, meillä pitäisi olla kampanja, joka ei olisi yksittäisten puolueiden kampanja, vaan Euroopan unionin kampanja, jolla kannustetaan äänestämiseen. Tämä on asia, jota pitäisi mielestäni harkita ja sillä pitäisi antaa riittävät määrärahat. Nyt äänestys vaalit ovat 9. toukokuuta. Tämä on myös Eurooppa-päivä. Tämä olisi ehkä tapa nostaa esiin Euroopan merkitystä ja kuinka tärkeää on osallistua näihin vaaleihin. Tälle pitäisi antaisi riittävästi määrärahoja. Mm. Toinen asia, jonka halusin sanoa, liittyy kansalaisaloitteeseen ja mm, kollega Messerschmidt mainitsi tämän eri aloitteiden järjestäjillä on ollut tähän mennessä ongelmia tämän tietokonejärjestelmän Käynnistämisessä siis hyväksynnän aloitteelle voi antaa sekä paperilla että sähköisesti. Minä en tätä kovinkaan hyvin ymmärrä, mutta vaikuttaa siltä, että äh, tällaisen sähköisen järjestelmän luominen, jossa voidaan taata, että sitä ei manipuloida, että ihmiset eivät äänestä äh, useampaan otteeseen, niin tällaisen luominen on hyvin vaikeaa erilaisille järjestöille. Ja siksi äh, komissio on ehdottanut että on, on luonut tällaisen järjestelmän, mutta se sanoi, että tämä on väliaikainen äm, toimenpide, jota ei ole tarkoitus toistaa tulevaisuudessa. Minun mielestäni sen pitäisi olla tällainen pysyvä toimenpide, että meillä olisi tällainen sähköinen järjestelmä niin, että olisi helpompaa osallistua näihin kansalaisaloitteihin ja edistää niitä ilman, että syntyy liiallisia kustannuksia. Tietenkin jotain lisäkustannuksia syntyy, mutta ne ovat kuitenkin minimaalisia. Olisi hyvä korostaa tätä asiaa. Edustaja Hefner vielä. Ja Sydämelliset kiitokset. Halusin vielä kaksi asiaa ihan lyhyesti täydentää. Liittyvät toisiinsa molemmat. Minulla on sellainen vaikutelma, että joskus kun viestintää puolella valmistellaan rahoitusta ja sitten käytetään määrärahoja, asetetaan vääriä prioriteetteja. Yksi esimerkki. Aikoinaan ehdotin, että kun tämä eurooppalainen kansalaisaloite otetaan käyttöön, samalla toteutetaan tiedotus Euroopassa, joka mainostaa hyvin laajalla rintamalla tätä aloitetta, ja jota kautta kansalaisille kerrotaan, että haluamme kuulla teidän ajatuksianne Euroopasta, teidän ideoitanne. Tätä ehdotin. Ja tämän lisäksi ehdotin ja olen ehdottanut usean otteeseen budjettikohtaa kansalaisaloitteen taakse – sitä vahvistamaan. Ja joka kerta komissio itse on tämän kieltänyt. Kun katsotaan, kuinka, kuinka vähän komissiossa on virkamiehiä, jotka tätä asiaa käsittelevät, ja kun otetaan huomioon se valtava määrä aloitteita, jotka heille tulevat, ja että kuukausikaupalla tuo nettijärjestelmä ei toimi, koska se on kaatunut jostain syystä. Minä en ymmärrä tätä ollenkaan. Tätä varten ei suinkaan tarvita paljon rahaa niin, että asia saataisiin hoidettua kunnolla. Ja sitten kansalaiset huomaisivat, että Eurooppa on kiinnostunut kansalaisten ajatuksista ja tarjoaa välineen, jota kautta he voivat ajatuksiaan tuoda esiin. Mutta mutta tämä asia on nyt kääntynyt täysin itseään vastaan. Ihmiset sanovat, että ovat kuuka, kuukausi kaupalla yrittäneet järjestelmään syöttää omia ajatuksiaan, mutta järjestelmä on kaaduksissa, he ei toimi. Niin mielestäni on aivan käsittämätöntä, että rahaa ei löydy. Ei tähän paljon rahaa tarvita, niin että sinne saataisiin ammattilaisia hoitamaan asioita. Ja tällä hetkellä komissio on hyväksynyt tiettyjä aloitteita kahdenvälisesti ja sanonut, että no juu, me hoidamme asian kanssa ne kahden välisesti, koska se on halvempaa. Ei, ei tämä näinkään voi toimia. Kyseessä on eurooppalainen oikeuden, oikeudellinen väline, eh, ja jossa sitten todetaan, että komissio hyväksyy jonkun aloitteen, mutta jatkosta ei ole mitään tietoa, niin tämä, tämä ei ole hyväksyttävää. Minä tulen tekemään tarkistuksia jatkossakin, mutta teen nyt täysin selväksi tässä ja tänään, että kun katsotaan kokonaisbudjettia ja yksittäisiä toimia, jotka siitä rahoitetaan, niin minun mielestäni nämä painotukset ovat täysin virheellisiä, täysin vääristyneitä, ja minä todella vetoaisin sen puolesta, että asioita muutettaisiin niin, että kansalaisaloite saisi kunnon rahoituksen. Mitä vaaleihin tulee, voisimme myös parantaa viestintää, jos emme yksinomaan sanoisi, että osallistukaa vaaleihin, vaan että sanoisimme osallistukaa tähän Euroopan rakennustyöhön aloitteiden kautta. Me olemme täällä teitä varten, kansalaisia varten. Eikä vaan, että vedotaan, että käykää urnilla. Mielestäni meidän viestintämme voisi toimia huomattavasti paremmin, mutta meidän täytyy tätä myös sitten haluta ja antaa siihen rahoitus. Kiitos. Well, thank you very much. Well, I think that... Kiitoksia kovasti. Keskustelu kansalaisaloitteesta osoittaa sen, että voitaisiin toimia niin kuin viime vuonna. Eli pitäisikö olla tiettyjä budjettikohtia tai jonkinlainen konsti saada lisää avoimuutta niihin resursseihin, jotka myönnettäisiin nimenomaan tähän tarkoitukseen. Sanoisin, että pitäkää kiinni tästä hyvästä hengestä. Se on varmasti pääviesti oikeastaan sen ohella, että meillä on vaalit tulossa ensi vuonna. Hyvää viestintää täytyy saada aikaiseksi. En ole esittelijä muiden toimielinten suhteen. Tuomioistuin, neuvosto, vastaanotto ja niin edelleen. Näissä esittelynä on edustaja Holmeier. Mutta totta kai hän on omistautunut saamaan aikaan säästöjä ja nostamaan asian tärkeänä esille. No sitten edustaja Bronssin esittämä kysymys. Mitä, jos emme anna hyväksyntäämme? Toivotaan, että neuvotteluissa päästäisiin siihen tilanteeseen, että saamme rauhanomaisen ratkaisun MFFstä mutta jos näin ei kävisi, niin sitten 2014 toimitaan näiden kattojen puitteissa 12 osat. 2014 ei ole kovinkaan kaukana siitä, mitä komissio ehdottaa MFFssä. Sitten kun mennään pidemmälle, niin siellä on sitten kummallisempi tilanne, eli enemmän maataloudelle ja vähemmän kasvulle, tutkimukselle, koulutukselle, infrastruktuurille. Eli mitä enemmän aikaa kuluu, niin huonompi tilanne on monien näkökulmasta. Haluaisimme enemmän keskittymistä kasvuun. Kyllä tämä onnistuu, mutta totta kai parempi on, että löydettäisiin neuvotteluratkaisu suuntaviivoissa mainitaan, että perustana pitäisi käyttää komission tekemää ehdotusta MFFksi. Enemmistö budjettivaliokunnassa, minä en ollut mukana enemmistössä, mutta enemmistö halusi korostaa sitä, että me emme ole hyväksyneet Euroopan neuvoston lopputulosta. Edelleenkin neuvotellaan ja oikeastaan kaikki tämä on vasta taustaa neuvotteluille. Meillä on komission ehdotus ja tilannehan voi vielä muuttua. Viivästystä varmasti tapahtuu. Komissio tekee ehdotuksensa kenties toukokuun puolessa välissä tai sen jälkeen toukokuussa – Se ei ehkä helpota elämäämme, kun ajatellaan, miten muutoksiin pitää reagoida. Neuvosto äänestää elokuussa, koska he haluavat tulkita Lissabonin sopimusta sillä tavalla, että aina kun saadaan budjetti, niin se täytyy lähettää kaikille kansallisille parlamenteille ja sitten katsotaan, että ovatko kaikki sitä mieltä, että unionilla pitäisi tällainen budjetti olla. Kukaan ei sitten kesätauon aikana vastaa, mutta aika kummallista, että tällainen viive sitten joka kerta syntyy. Näin neuvosto on päättänyt tulkita tilannetta. Kovasti odotan yhteistyötämme. Kiitoksia oikein kovasti. Kiitoksia oikein paljon edustaja Jensen tästä tapaamisesta. Te kaiketi vierailitte kaikissa valiokunnissa. Kiitoksia. Tämä kohta esityslistassa on nyt päättynyt ja äh, sanomme teille näkemiin ja menemme sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla, joka on Guerreron mietintö koskien asetuksen 966-2012 muuttaminen Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoituksen osalta. Tässä toimivaltuus on budjettivaliokunnalla. Siellä esittelijänä on edustaja Gressle ja meidän täytyy ainoastaan tehdä lausunto, jonka siis tekee kollega Guerrero. Alun perin alun perin tästä piti odottaa, mutta nyt edustaja Guerrero pystyykin jo kertomaan kantansa. Kiitoksia puheenjohtaja kaikki jäsenet täällä jo tuntevat oikein hyvin Channakun mietinnön ja tämän lausunnon välisen yhteyden. Mm, tässä on nyt siis kyse siitä, että pyritään muuttamaan Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitusta. Tämä liittyy tosiaan Channakun mietintöön, josta äänestetään huomenna, sanoo puhuja. Ja tässä todella täytyy myös näitä rahoitussääntöjä tarkastella niiltä osin, jotka todella liittyvät poliittisten puolueiden rahoitukseen. Kun siis Chanakun mietinnössä puhutaan todella asian sisällöstä ja todella substanssista, mitä rahoitukseen tulee, niin meillähän on tietenkin sitten hiukan erilaisia mielipiteitä ja erilaisia lähestymistapoja tämän asian suhteen. Ja tässä tapauksessa kyse on tällaisesta vähän niin kuin mekaanisesta ää, vaikutuksesta sitten, eli mitä sitten Channakun mietinnössä päätetään, niin siltä osin täytyy rahoitussääntöjä sitten sopeuttaa tehtyihin päätöksiin, kun muutetaan poliittisten eurooppalaisten puolueiden sääntöjä. Meillä oli alun perin äh, ajatus, äh, että tietenkin odotetaan, että Tsannakun mietintö on täysin hyväksytty, hoidettu, niin että voimme siitä sitten nähdä, miten asiat äh, rahoitussääntöjen suhteen etenevät. Mutta kun tämä nyt on viivästynyt, ja vastuuvaliokunta näiden rahoitussääntöjen suhteen, budjettivaliokunta, on jo kirjoittanut oman mietintöluonnoksensa, jota tosin ei hyväksytä ennen kuin Chanakun mietintö on hyväksytty, niin minä olen sitten valmistellut tässä työasiakirjan lausuntoluonnoksen tuohon budjettivaliokunnan mietintöluonnokseen, josta nyt voimme sitten puhua tietäen, että me voi tästä äänestää ennen kuin Channakuun mietintö on hoidettu, ennen kuin siitä on äänestetty ja sen loppuäänestystulos on tiedossa ja se sitten heijastuu ja sen vaikutukset heijastuvat tähän minun lausuntooni ja budjettivaliokunnan mietintöön rahoitussäännöistä. Minä olen teille nyt toimittanut tekstin, ehdotuksen, jossa nyt viitataan poliittisten puolueiden sääntöihin ja siihen, että niiden rahoitus, näiden puolueiden, kyseisten puolueiden rahoitus hoidetaan ilman, että tapahtuu minkäännäköistä syrjintää tätä, tällaista epätasapainoahan voi syntyä siinä tapauksessa, että puolueet rahoitetaan yksinomaan yksityisistä lähteistä, mutta kyse on nyt tästä julkisesta rahoituksesta ja sen valvonnasta, jonka täytyy olla hyvin tiukkaa ja hyvin läpinäkyvää. Tämä tapahtuu toimielinten kautta, parlamentin myös. Näin siis tässä työasiakirjassani jonka teille olen toimittanut, voitte nähdä, että annan tukeni komission ehdotuksille, jotka liittyvät mm, tämän näiden rahoitussääntöjen muuttamiseen. Ennenhän oli tällainen äh, vähän vanhanaikainen järjestelmä, tällaiset grants, niin kuin äh, puhuja sanoo käyttäen englanninkielistä termiä, ja nyt tämä on sitten äh, pikemminkin contribution, eikä grant. Ja tässä todella nyt äh, tähänastinen järjestelmä oli sellainen, että tuli äh, esittää työohjelma liittyen poliittisten puolueiden strategiseen ohjelmaan ja sitten ihan tällainen lopullinen esitys tileistä ja siitä, miten on hallinnoitu kauden loppuun mennessä näitä varoja. Sitten tässä on joitain muitakin muutoksia, jotka liittyvät sellaiseen rahoitukseen, jota ei saada käytettyä tietyn vuoden aikana. No tämä voi olla ihan hyödyllistä sitten puolueille niin, että niillä on mahdollisuus käyttää nämä rahat vielä kahtena seuraavana vuonna. Sitten täällä on minun huomioni, jossa kannatan sitä, että tätä prosenttiosuutta pienennetään, mitä yhteisrahoitusosuuteen tulee poliittisten puolueiden kohdalla, niin että voidaan välttää se, että sellaiset puolueet, jotka saavat vähemmän yksityistä rahoitusta, mistä syystä sitten tahansa näin onkin, onko niiden tilanne sitten heikentynyt, mutta niin, että niitä ei syrjitä. Voitte myös nähdä näistä muutosesityksistäni ja tästä asiakirjasta, että täällä jatkuvasti viitataan tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen. Tuo tilintarkastustuomioistuimen kertomus oli budjettivaliokunnan työn pohjana, kun budjettivaliokunta on tehnyt oman mietintöluonnoksensa. Meidänhän nämä kommenttimme ovat vain lausunnon muodossa tuohon. Ja mm, tietenkin me siis viittaamme siihen, mitä budjettivaliokunta ehdottaa, ja budjettivaliokunnan ehdotukset ovat hyvin pitkälti samassa linjassa tilintarkastustuomioistuimen ehdotusten kanssa. Ja näin todella vahvistetaan ajatusta että tässä ei tulisi käydä minkäännäköistä ideologista keskustelua. Kyse on puhtaasti siitä, että miten saadaan kokemuksen pohjalta paremmin valvottua tilejä ja tätä rahoitusta, jota poliittiset puolueet ovat saaneet niiden ehtojen kautta, jotka sitten määritellään Chanakuun mietinnössä. No, joka tapauksessa meillä on tässä nyt vielä aikaa ja minä olen ehdottomasti käytettävissänne valmistelijana, jos haluatte keskustella asiasta, tehdä tarkistuksia tai välittää minulle huomioitanne, kommenttejanne, miten sitten haluattekaan. Aikataulu tällä hetkellä näyttäisi nyt siltä, että no tänään me nyt käymme tämän ensimmäisen keskustelun näistä rahoitussäännöistä ja sitten kun koordinaattorit, puheenjohtajisto päättävät, niin sovitaan määräajasta tarkistusten jättämiselle. Ja joka tapauksessa tämä on vähintäänkin 22. huhtikuuta, tai siis eh, toinen käsittely, keskustelu käydään sitten tarkistuksista 22. huhtikuuta ja 23. huhtikuuta meidän kyllä pitäisi sitten äänestää niin, että ehdimme äänestää ennen kuin budjettivaliokunta hyväksyy oman mietintönsä, johon tässä viitataan. 26. huhtikuuta on nimittäin budjettivaliokunnan äänestys. Ja jos tässä jotain vielä muutoksia näihin määräaikoihin tulee, niin totta kai niistä sitten ilmoitetaan. Mutta siis 22. huhtikuuta asti olisi aikaa määräaika, määräaikatarkistusten jättämiselle. Yritetään löytää sitten kompromisseja ja Afkossa keskustellaan 22. huhtikuuta äänestetään 23. huhtikuuta. Ja en tiedä, mm, olenko minä nyt ihan liiallisen optimistinen tästä asiasta, mutta jotenkin minusta nyt tuntuu siltä, että ei tässä varmaan tämän lausunnon suhteen mitään sen suurempia ongelmia tule syntymään. En usko, että tässä sille joudutaan. Tämä asia on hyvin selkeä ja täysin riippuvainen tietenkin sitten Chanakuun mietinnöstä ja sen lopputulemasta. Eli tämä on aika suoraviivainen juttu, lähinnä tuollainen tilinpitoon liittyvä juttu. Ja niin budjettivaliokunnassa kuin minunkin tekstissä, niin todella viitataan nyt lähinnä tilintarkastustuomioistuimen äärimmäisen kokeneen tahon ehdotuksiin. Ja nyt minä lopettelenkin tässä toteamalla kuitenkin, että minä olen täällä tehnyt myös yhden tarkistuksen, joka nyt ei liity tilintarkastustuomioistuimeen, vaan Olafiin. Viittaus Olafiin ja muihin tällaisiin valvontamekanismeihin, joita meillä on myös puolueiden rahoituksen suhteen. Tosiaan haluamme joustavuutta, mutta täydellistä läpinäkyvyyttä ja tiukkaa, tiukkaa valvontaa. Kiitos. Kiitoksia edustaja Guerrero. Ja seuraavaksi on pitänyt puheenvuoro edustaja Duff. Chairman, uh... Puheenjohtaja, ensinnäkin haluaisin kiittää edustaja Guerreroa tästä selvityksestä ja olen samaa mieltä siitä, että meidän tulisi tässä tapauksessa uh, seurata mahdollisimman tarkkaan tilintarkastustuomioistuimen suositusta. Haluaisin sanoa hänelle, äh, kun hän ei ollut täällä kokouksen aluksi, että päätimme lykätä äh, äänestystä Janakun mietinnöstä äh, huomenna, koska olimme sitä mieltä, että mietintö luonnos ei ollut vielä riittävän kypsä. Toivottavasti tämä ei nyt monimutkaista aikataulua, mitä tulee tähän rahoituspuoleen. Kaksi kysymystä haluaisin esittää. Ensinnäkin, mikä osa parlamenttia, minkä osan parlamenttia pitäisi olla – tässä tulojen ja menojen hyväksyjä, joka on vastuussa äh, näiden tukien antamisesta. Näissä tässä ehdotuksessa on hyvin paljon liikkumavaraa, mitä tulee tulojen ja menojen hyväksyjään. Ja minua kiinnostaisi tietää, miten hänen mielestään parlamentin tulisi järjestäytyä, jotta näitä sääntöjä voitaisiin soveltaa. Ja toiseksi, oletteko sitä mieltä, että pitäisi olla tällainen vetoomusmenettely, parlamentin sisäinen valitusmenettely siinä tapauksessa, että joku puolue on sitä mieltä, että siltä on epäoikeudenmukaisesti viety taloudellinen tuki. Tietenkin on aina mahdollisuus turvautua oikeuskeinoihin viimeisenä mahdollisuutena, mutta olisi varmaan mahdollista, että me harkitsisimme jonkinlaisen toisenlaisen valitusmenettelyn käyttöönottoa. Non no, vedo altri richieste. En näe täällä muita puheenvuoropyyntöjä, joten annan heti puheenvuoron eh, edustaja Guerrerolle. Kiitos. Tosiaan, tuossa totesin, että minun tekstiehdotukseni on hyvin yleisluontoinen, koska tässä puhutaan authorizing officer sanoin, mutta ei kerrota, että mikä authorizing officer sitten oikein on. Yleinen ajatuksemme tässä on se, että me haluaa tehdä tästä asiasta monimutkaisempaa kuin mitä se on. Eli alun alkaen äh, kyse olisi mm, parlamentin pääsihteeristöstä. Ja sitten äh, tämä toinen herra Duffin kysymys siinä tapauksessa, että kyseinen puolue vastustaisi tehtyä päätöstä, se voisi vedota tuohon parlamentin pääsihteeristöön. Olen samaa mieltä siitä, että tulee vielä tarkentaa paremmin tässä tekstissä, tässä lausunnossani, koska kyse on siis budjettivaliokunnan mietinnöstä ja lausunnosta siihen, mutta budjettivaliokunnassa – ei ole puhuttu tällaisesta menettelystä lainkaan. Siksipä meidän tässä valiokunnassa on tehtävä vetomusmenettelyn suhteen ää, jonkinnäköinen ehdotus ja olen valmis kuuntelemaan Daffin mahdollista ehdotusta. Voimme sitten päättää tämän kohdan ja hyväksymme Guerreron menettelytapa ehdotuksen eli että tämä lausunto hyväksytään 23. huhtikuuta ja tarkistusten jätön määräajaksi voidaan asettaa 8. huhtikuuta kello 12. Sopiiko tämä kaikille? Hyvä. Sitten päätämme näin. Ja sitten voimme siirtyä. Sanoin jo aluksi, että esityslistalta joudumme poistamaan äh, kohdan 6, 156-161 artiklan tulkinta, äh, koska asiakirja ei ole vielä valmisteltu, josta voisimme äänestää. Ja sitten menemme esityslistan kohtaan 7, joka koskee parlamentin työjärjestyksen 159 artiklan tulkintaa, joka äh, koskee tasan meneviä äänestyksiä, mitä silloin tapahtuu. Me olemme keskustelleet tästä asiasta jo kun puhuimme Tsekin tasavallasta ja sen pyynnöstä saada poikkeus Lissabonin sopimukseen ja perusoikeuskirjaan. Mutta nyt tämä on vähän tarkempi kysymys. Tämä kysymys tulee jurivaliokuntalta, joka liittyen menettelytapaan, joka liittyy työjärjestysartiklasta 28.4, joka koskee parlamentin esiintymistä tuomioistuimen edessä. Mitä tapahtuu siinä tapauksessa, että kun äänestetään esittelijän suosituksista, että suositetaan puhemiehelle, että parlamentti ei puuttuisi tuomioistuimen käsittelyyn, että se ei saa enemmistöä. Mitä sitten tehdään, jos äänet menevät tasan, kun esittelijä ehdottaa, että parlamentti ei esiintyisi tuomioistuin käsittelyssä. No, me olemme pyytäneet oikeudellista lausuntoa oikeuspalvelulta ja te tiedätte tämän vastauksen. Sen työjärjestyksessä tälle 159.3 artiklalle ei ole määritelty mitään poikkeusta. Eli siinä tapauksessa, että äänet menevät tasan, niin silloin jurivaliokunta ei ole antanut minkäänlaista suositusta. Jos ehdotus on, että ei esiinnytä tuomioistuimen edessä, niin silloin valiokunta ei ole antanut suositusta tästä. Ja vastaus tähän kysymykseen voisi olla seuraavan lainasta 59 artiklaa kohta kolme työjärjestyksestä pitää tulkita niin, että kun äänet menevät tasin, tasan, suosituksesta, joka koskee 128 neljä artiklaa työjärjestyksestä olla esiintymättä tuomioistuin käsittelyssä, niin se ei kuitenkaan tarkoita, että tämä olisi suositus esiintyä. Eli tässä tapauksessa pitäisi asia nähdä niin, että vastuvaliokunta ei ole lausunut kantaansa. Tämä ehdotus ei varmaankaan aiheuta kovin paljon ongelmia. Meidän kantamme on sama kuin oikeudellisen yksikön kanta. Haluaako joku puheenvuoron tästä asiasta? Ilmeisesti ei. Kollega Rafkin tuolla nyökkäilee. Hän näe ketään muuta, joka haluaisi puheenvuoron. Eli jos tästä asiasta kukaan ei ole eri mieltä, niin voimme äänestää siitä huomenna äänestysaikaan. No nyt olemmekin jo äh, päättäneet tämän päivän esityslista ja näen täällä suuria hymyjä salissa. Minä siis vain muistutan siitä, että huomenna kello 9.10 meillä on koordinaattorien kokous ja sitten meillä on äänestys. Janakun mietinnön äänestys on poistettu. En tiedä, haluatteko keskustella asiasta siitä. Me sitten keskustelemme koordinaattorien kokouksessa, mutta äänestystä ei ole. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, äh, että lykättäisiin myös keskustelua. Me olemme kyllä keskustelleet jo pitkään tästä, mutta koordinaattorit päättävät. Näillä tarkennuksilla Julistan istunnon päättyneeksi.